siinä komissio on valmis kokoamaan voimansa tekemään parlamentin ja kaikkien osapuolten kanssa yhteistyötä. Kiitos. Grazie, komissio. Kiitoksia komission jäsenelle. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 11.30. L'ordine del giorno reca ora. Seuraavaksi esityslisten mukaan meillä on Fordin mietintö öljyn ja kaasun poraustoiminnan turvallisuus avomerellä. Puheenvuoron saa neljäksi minuutiksi esittelijä, olkaa hyvä. Madam President, thank you. Eh, puhemies, eh, kiitoksia kaikille, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön valmistumiseen mukaan lukien jäsenet valiokunnista ja eh, ulkoparlamentaarista järjestöistä merellä tapahtuva tuotanto vastaa 90 prosenttia EUn tuotannosta. Se on neljänneksi suurin tuotantoalue Euroopassa ja se on erittäin olennainen turvat, kun turvataan EUn energiaturvallisuutta. Sen myöskin sen turvallisuustoimenpiteet ovat erittäin olennaiset, mutta kuitenkin toiminta tapahtuu pitkälti EU-maiden rajojen ulkopuolella. Sen, sen, sen vuoksi EU, EUn alueen määräykset koskisivat myöskin sitten lähialueita. Meidän täytyy saada naapurimaat mukaamme ja samoin myöskin esimerkiksi mitä tulee porauslupien myöntämiseen. Tässä yhteydessä olemme saaneet viestitettyä oikeita, myöskin osittain vääristyneitä ja epämääräisiä miestejä eteenpäin. E, kaikki Aavanmeren poraus ei ole vaarallista, eikä kaikki Matalanmeren taas sitten turvallista. Suorituksessa suoritellaan toimenpiteitä yhteisesti kaikkialle koko kaikilla, kaikilla alueilla koko tämän toraussyklin aikaiseksi. Lainsäädännön ei täytyy tule tietenkään vaarantaa näiden hyvien käytänteiden jakamista. Tämä turvallisuus ei ole kenenkään yksityisomaisuutta ja operaattorien ja valvojen viranomaisen yhteistyö on aivan ehdottoman tärkeää turvallisuuskulttuurin tuleva sellaista, että työntekijät aina asettaa turvallisuuden ensimmäiseksi. Samoin myöskin sitten se edellyttää turvallisuustoimenpiteiden testaamista käytännössä ja tällaisten laiminlyöntien paljastajien pitää voida toimia turvallisesti. Jos ajatellaan yksittäisiä meri, merialueita, myöskin täytyy ajatella globaalia yhteistyötä ja samalla myöskin Äh, tarkastustoiminnan tehostamista laajasti merialueella. Meidän pitäisi äh, tällainen yli, ylimmän valvontaviranomaisen perustaminen EU-hun e ei toisi mitään lisäarvoa päinvastoin, niin saattaisi olla vahingollista. Äh, Meksikonlahden katastrofi on edesauttanut esimerkiksi puhdistamis, puhdistusvälineistön kehittämistä ja ajatellen, mitä, mitä tulee vaikkapa öljyvuotojen eristämistä ja puhdistus, puhdistuksen tehottamista. Sen nopea käytäntöön ja täytäntöön pano ja käyttöön saaminen on olennaisen tärkeää. Tarvitaan kaikki mahdollinen asiantuntemus merellä tapahtuvan porauksen turvallisuuden takamiseksi operaattorin pitää, tulee myöskin sitten olla vastuussa vahinkojen kustannuksista, mutta heitä voidaan velvoittaa eri, monilla eri tavoilla. Esimerkiksi vaikkapa tällaisten keskinäisten vakuutusjärjestelmien kautta, jotka kansainvälisillä vesillä saattavat toimia kaikkein parhaiten. Ja myöskin sitten tietenkään operaattorin ei tule voida ulkopuolista vakuutusturvaa hankkia. Ja myöskään sitten tietenkään tässä ei tule unohtaa pienempiä toimijoita, mitä tulee vaikkapa öljyn etsintään. Sitten esimerkiksi öljynporauksen estäminen, vaikka napaseudulla ei ole asianmukaista öljyä, siellä etsitty 1920-luvulta asti. Ja jokaista operaatiota on arvioita siihen sisältyvien spesifisten riskien perusteella. Ja jos jos äh, kunkin äh, toimialueen riskit katsotaan äh, hallittavissa, hallittavissa oleviksi, niitä pitää sitten hallita kaikilla merialueilla. Kiitos sitten edustaja Mest Saaros. Presidente, Szeretném először is megköszönni Fordasszonnak a jelentést, amely nagyon jó. Kiitos puhemies. Kiitoksia Fordille erinomaisesta mietinnöstä. Ja kun ajatellaan Deepwater Horizon katastrofi, niin se on myös saanut sen aikaan, että Euroopan unionissa asiaa on mietitty uudelleen. Meidän täytyy tähdentää sitä, että toimija on vastuussa myös aiheutetuista vahingoista ja nimenomaan toimijan on kannettava kustannuksetkin, eikä laajemman yhteisön. Ennaltaehkäisyä meidän on korostettava ennen kaikkea. Varovaisuusperiaate edellyttää myös täytäntöönpanemista. Me tarvitsemme myös katastrofin torjuntasuunnitelmia. Ja tästä meriturvallisuusvirasto voisi olla vastuussa myös avomerellä tapahtuvassa toiminnassa. Meidän täytyy myös keskitettyä valvontaa, mutta ei se tarkoita sitä, että pelkästään sääntöjen odottaa niin, että pienemmät toimijat joutuvat huonompaan asemaan. Grazie. Kiitos. Sitten edustaja Flasikova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Domáce dodávky... Kiitos, puhemies. Maakaasun ja öljyn omavaraisuus on hyvin tärkeää Euroopan unionille. Monet nämä toimitukset ovat peräisin avomerin porauksista ja, ja niitä ei tietenkään voi sitten jakaa täysin tasapuolisesti. Tällaista toimintaa harjoitetaan avomerellä EUn valvonnassa. Tämä Deepwater Horizonin suuronnettomuus mainittiin täällä jo. Ja se on johtanut siihen, että nyt keskitytään taas paljon turvallisuuskysymyksiin ja kaikki alan yritykset joutuvat parantamaan turvallisuustasoa. Luonnollisesti tämä taso on noussut työpaikoilla, mutta ei riitä, että siellä työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi, vaan pitää myös varmistaa se, että jatkossa suuronnettomuuksien varalta on tietyt suunnitelmat että ympäristövaikutuksia seurataan jatkuvasti, ettei, tästä, ettei synny normaali, normaalitoiminnasta lisää ympäristötuhoja. Kiitoksia, edustaja Tsikau. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Eh, kiitoksia, puhemies täytyy sanoa, että avomeriöljynporauksella eh, saattaa olla suuria vaikutuksia eh, naapurijäsenvaltioihin. Sen vuoksi meillä pitää olla myöskin kriteerit turvallisuustekijöille kaikkien asianosaisten tulee pitäytyä erittäin korkeissa turvallisuusstandardeissa ja, yksi, ja lainsäädännöllisen lainsäädännön, sääntelevän lainsäädännön tulee olla yksi, riittävän yksinkertaista ja selkeää. Jos ajatellaan äh, öljyn etsintää ja avomeriporauksia, äh, täytyy pyrkiä lainsäädännön yksinkertaistamiseen. Täytyy varmistaa komissiossa, että, että, että niin ikään äh, luodaan mahdollisuudet sitten riittävälle rahoitukselle, niin että esimerkiksi vaikkapa torjuntakalustoa saadaan nopeasti liikkeelle vahinkojen minimoimiseksi silloin, kun kaasua tai öljyä uhkaa luontoon päästä. Mitä tulee avomeriporauksiin, meidän pitää vaikutuksen, vaikutuksen arviointeja tehdä entistä tehokkaammin. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Figueiredo. senhora presidente a experiência e os inúmeros acidentes já demonstraram que a atividade... Kiitos puhemies. Me olemme pystyneet osoittamaan, että avomerellä tapahtuva poraustoiminta ei voi jatkua samaan tapaan. Tavoitteena ei voi olla pelkästään ne tavoitteet, joita suuret taloudelliset toimijat ajavat, ja siinä ei oteta huomioon ollenkaan työntekijöiden hyvinvointia. Me tarvitsemme selkeät säännöt ympäristön, työntekijöiden yleisen hyvän suojelemiseksi. Meidän täytyy myös lähestyllä asuvaa väestöä suojella. Meidän täytyy kunnioittaa, kunnioittaa myös näitä sääntöjä, eli se edellyttää kunnon valvontaa. Seurantaa tarvitaan myös onnettomuustilanteissa. Meidän täytyy ottaa huomioon myös yleisen hyvän ja väestön asemaa. Sitä minä vaadin komissio. Kiitoksia. Sitten edustaja Rivasi, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Haluan kiittää Rova Fordia tehtystä työstä. Haluan kuitenkin korostaa, että vihreinen ryhmä on antanut vaihtoehtoisen esityksen, jossa yksi avainasia on tiettyjen erityisen herkkien alueiden suojeleminen nämä äh, äh, äh, etsintäluvat saattavat johtaa onnettomuuksiin. Ei pelkästään Meksikossa, Skotlannissakin on tullut tämmöisiä peruuttamattomia, peruuttamatonta haittaa ympäröivälle luonnolle. Voidaan kysyä, että kuka sitten onnettomuustilanteessa siivoaa jäljet, koska tässä ei ole kyse e, etsetästä, vaan tällaisesta yleisestä alueesta ja haluaisin kiinnittää huomionne ensinnäkin valvontaan. Tietenkin valvontaa pitää parantaa, mutta kyllä sen pitäisi toimia Euroopan tasolla ja meillä pitäisi olla jonkunnäköinen meriturvallisuuden eh, virasto. Miten sitten vastuukysymykset? Eh, tarkistus 77 kohdassa meidän mielestä tarvitaan, koska tässä pitäisi antaa myös kuljetusyritykselle, merikuljetusyritykselle täysi vastuu ilman kattoa. Vastuu myös taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista. On hyvä ajatella näitä pieniä yrityksiä, mutta jos heillä ei ole vastuuta, niin minkä takia, tai jos heillä ei ole vastuukysymykset ja vakuutukset kunnossa, niin miksi heille annettaisiin sitten lupa toimia, toimilupa? Parola al commissario Tajani. Kiitoksia varapuheenjohtaja Tajani. Kiitos puhemies. Deepwater Horizonin onnettomuuden jälkeen Meksikon lahdella komissio esitteli toimintasuunnitelman, jotta voitaisiin säilyttää turvallisuus korkealla tasolla ympäristöä suojella avomerellä tapahtuvassa poraustoiminnassa. Euroopan parlamentti on laajasti tukenut näitä komission tavoitteita omassa mietinnössään, jota nyt käsittelemme, kun ajatellaan, miten monimutkaista avomerellä tapahtuva poraustoiminta on. Olen iloinen, että tässä on paljon samankaltaisuutta meidän johtopäätöksissämme, parlamentin komission kesken. Voi taata sen, että komissio on samaa mieltä huolien kanssa tarpeesta välttää tilanne, jossa tämä toiminta horjuisi asia, epäasianmukaisella tavalla. Me käytämme parhaita käytäntä pohjana Euroopassa, otamme yhteyttä myös osapuoliin sen takamiseksi, että meidän ehdotukset perustuvat konkreettiseen tilanteeseen, ne ovat realistisia. Jos ajatellaan poraustoimintaa, niin se on ollut hyvin tärkeä energialähde Euroopassa. Se on tärkeää teollisuutta myös. Turvallisuusstandardit on yleensä tunnustettu erinomaisena esimerkkinä, mutta jotta turvallisuus säilyisi korkealla tasolla, meidän täytyy jatkossakin päästä eteenpäin. Kokemus on osoittanut, että koskaan ei saa jäädä laakereille lepäämään. Valitettavasti, kun Pohjanmerellä on ollut vuotoja, se vain vahvistaa sen, että toimintaa tarvitaan jatkossakin. Mitään ihmeläkkeitä ei ole turvallisuuden tapaamiseksi avomerellä. Me olemme sitä mieltä, että avomerellä tapahtuvan toiminnan vastuu ensisijassa on alan harteilla ja kansallisen hallinnon harteilla. Mutta meidän erittelymme myös selvästi vahvistaa sen, että Euroopan unionilla on tärkeä osansa silläkin eri aloilla. Meidän täytyy taata se, että parhaat käytänteet leviävät koko Euroopan unionin alueelle. Meidän täytyy vahvistaa läpinäkyvyyttä alalla, edistää kokemusten vaihtamista. Haluamme vahvistaa myös hätäsuunnitelmaamme siinä tilanteessa, että ennaltaehkäisy riittävästi ole toteutettu. Me tiedämme, että Euroopan unionilla on oma osansa, jotta voidaan antaa osviittaa ja motivoida paremmin tätä työtä tilanteen kohentamiseksi. Tässä on iso urakka jo takana ja Turvallisuus on kuitenkin esillä myös jatkossa avoimen tapahtuvassa toiminnassa. Me olemme viimeistelemässä omia esityksiämme tällä alalla. Mukana on myös vaikutusanalyysi, se hyväksyttäneen lokakuun nurkilla. Ehdotukset suuntaavat katsensa tulevaisuuteen niin, että saadaan kokonaisvaltainen vastaus tälle monimutkaiselle kysymykselle nykytilanteessa. Siinä tarvitaan myös välineitä, että jatkuvasti voitaisiin tilannetta parantaa. Ponnisteluja täytyy toteuttaa kaikkien voimin ja komissio antaa myönteisen vastauksen myös alalle, kun se on vedonnut tilanteen parantamiseksi. Nimittäin tämä toiminta ei tunne rajoja, yhtä vähän kuin vuorot tuntevat rajoja. Siksi meidän täytyy käyttää kokemustamme avoimena tapahtuvassa voraustoiminnassa. Mutta myös G20 näitä voidaan vaihtaa. Olen kiitollinen teidän osallistumisestanne keskustelun turvallisuuden parantamiseksi avomerellä korostamme sitä, että komissio on malttamaton saamaan enemmän tuloksia myös tänä syksynä tällä saralla. Grazie, Commissario. Kiitos komission jäsenelle. Keskustelu päättyy äänestys huomenna kello 11.30. Ora l'ordine del giorno reca la... Seuraavaksi esityslistan meillä on Janakudakiksen mietintä naisyrittäjyys pienissä ja pk-yrityksissä. La parola alla relatrice per... Eli esittelee Thank you. As governments face...